Cari colleghi, diamo inizio. Hyvät kollegat, aloitamme äänestykset. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, haluaisin sanoa teille, että talousvaliokunta on ehdottanut, ehdottanut oikaisua tai tekstin muutosta, joka on ehdotettu parlamentille. Se julkaistaan pöytäkirjassa. Artiklan 216 neljä kohdan mukaan. Ja tämä oikaisu, sitä pidetään, se katsotaan hyväksytyksi, paitsi jos 40 edustajaa tai poliittinen ryhmä kahden vuorokauden aikana pyytää äänestystä. Oletteko valmiita, jotta voitaisiin alkaa äänestys? Ensimmäiseksi yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti edustaja Roilin mietintö kansainvälisen uusiutuvan energian viraston perussääntö. Ehdotus neuvoston päästökysiksi kansainvälisen uusiutuvan energian viraston perussäännön vahvistamiseksi Euroopan yhteisön puolesta yhteisön oikeuksien ja velvollisuuksien harjoittamisesta nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Siis ilmeisesti ei, vastaus on ei, joten meidän pitää ottaa mukaan niidenkin äänet, jotka eivät ole paikalla vielä. No niin, nyt sitten kaikki ilmeisesti ovat jo äänestäneet, joten äänestys on päättynyt. 478 ääntä, 453 puolesta, 13 vastaan ja 12 tyhjää joten tämä on hyväksytty. Non ho fatto a tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì. Minä en ehdist, ehtinyt äänestämään ajoissa, mutta olisin äänestänyt kyllä. Voto favorevole dell'onorevole Cas... Aiomme ilmoittaa tästä asianmukaiselle henkilölle, että otamme Herra Kasinin puolesta äänestyksen äänen huomioon. Seuraavaksi on neuvoston vanhentuneet säädökset yhteisen maalutalouspolitiikan alueella, alalla, mietintö, edustaja Paulu de Castron mietintö. Joten tämäkin nimenhuuto äänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 543 ääntä 542 puolesta, yksi vastaan eikä yhtään tyhjää joten valtava äänten enemmistö edustaja Castrolle. Siis nykyinen Bulgariahan on tietysti demokraattinen maa. Ecco, l'ordine del giorno reca... Seuraavaksi on kysymys yksinkertaisen menettelyn mukaisesti edustaja De Castron mietintö laboratoriokokeisiin liittyvien tehtävien delegointi. Ja äänestys tässäkin nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 577 ääntä, 534 puolesta, 29 vastaan ja 14 tyhjää, joten tämä on näin ollen hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Hybnerin mietintö yksinkertaisen menettelyn mukaisesti alennetut valmisteverokannat Madeiralla ja Azoreilla. nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 604 ääntä, 579 puolesta, 13 vastaan, 12 tyhjää, joten tämä on hyväksytty. Edustaja Martin on pyytänyt puheenvuoroa ja sen annamme hänelle. Niin, minä halusin sisäänestää puolesta. Tämä masina ei toiminut. Okei. Okay. Otamme huomioon tämän. Joten sitten Geringerin mietintö yksinkertaisen menettelyn mukaisesti luonnonvaraisten lintujen suojelu kodifioitu toisin. Top, ää, nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 619 ääntä, 592 puolesta, 4 vastaan, 23 tyhjää, joten tämä on hyväksytty. Yhä edustaja Geringerin mietintö yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti kaasulaitteet kodifioitu toisinto nimenhuuto äänestyksenä. Ja äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 638 ääntä, 618 puolesta, 11 vastaan, 9 tyhjää, joten tämä on hyväksytty. Kolmas saman edustajan Geringerin mietintö, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen. Yhä nimenhuuto äänestyksenä yksinkertaisesti menettelyn mukaisesti äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 641 ääntä, 620 puolesta, 13 vastaan, 8 tyhjää. Joten näin ollen edustaja Geringerin mietintö on hyväksytty. Neljäs edustaja Geringerin mietintö työntekijöiden suojelu asbestilta. Yksinkertaistettu menettely, äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 654 ääntä, 643 puolesta, ei yhtään vastaan, 11 tyhjää. Onnittelen edustaja Geringeriä neljännen kerran. Ja yhä edustaja Geringerin mietintö yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkäritarkastukset. Äänestys on koneellisesti alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 657 ääntä, 644 puolesta, 11 vastaan, kaksi tyhjää, joten mietintö on hyväksytty. Kuudes edustaja Geringerin mietintö Verkoston luominen Euroopan yhteisöjen maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten yhä yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti ja äänestys nimenhuutoäänestyksenä, joka on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. 657, 632 puolesta, 17 vastaan, 8 tyhjää joten mietintö on hyväksytty. Seitsemäs eh, edustaja Geringerin mietintö. Eläinten terveyttä koskevat vaatimukset yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista. Eh, Nimenhuuto äänestys ja äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. 662 ääntä, 641 puolesta, 15 vastaan, 6 tyhjää. Ja tämäkin on hyväksytty. Kahdeksas mietintö edustaja De puhdas rotuiset jalostusnaudat. Äänestys koneellisesti on alkanut, nimenhuuto äänestys siis, ja äänestys on päättynyt. 655 ääntä, 633 puolesta, 13 vastaan, 9 tyhjää. Joten edustaja De Geringer, yhdeksän mietintöä olette saaneet hyväksytyksi, joten suuret aplodit. Se edustaja Lydia De Geringerille. Seuraavaksi edustaja Busuttilin mietintö. EUn ja Mauritiuksen välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus. Yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti nimenhuuto äänestyksenä, joka on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. 662 ja 602 puolesta 32 vastaan, 28 tyhjää joten tämä on hyväksytty. Toinen Busuttilin mietintö. EU ja Seychellien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaus. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. 667 ääntä, 610 puolesta, 28 vastaan, 29 tyhjää. Tämä on hyväksytty. Kolmas edustaja Busuttilin mietintö. EUn ja Barbadosin välinen lyhytaikaista oluskelua koskema viisumin vapaus. Nimenhuutoäänestyksenä, joka on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. 663 ääntä, 604 puolesta, 29 vastaan, 30 tyhjää. Ja näin ollen tämä on Kolmas edustaja Busutilin mietintö on hyväksytty. Sitten neljäs edustaja Busuttilin mietintö. EU ja sen Kitsin ja Nevisin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumisvapaussopimus. Nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. 664 ääntä, 603 puolesta, 28 vastaan, 33 tyhjää, joten edustaja Busuttilin mietintö on hyväksytty. Sitten seuraava edustaja Busuttilin mietintö EUn ja Antigua Barbudan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus. äänestyksenä ja se on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. 670 ääntä, 612 puolesta, 29 vastaan, 31 tyhjää. Ja tämä on hyväksytty, siis kuudes edustaja Busuttilin mietintö. EUn ja Bahaman välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumi vapaussopimus nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys on alkanut ja päättynyt. 672 ääntä, 608 puolesta, 31 vastaan, 33 tyhjää, joten tämäkin on hyväksytty. Onnittelut edustaja Busuttilille, jonka seitsemän, kuusi mietintöä on tässä istunnossa hyväksytty. Seuraavaksi esityslistan mukaisesti edustaja Haukin mietintö lisätalousarvio numero 9 2009. Euroopan unionin lisätalousarvioksi esitys koskien maanjäristystä Italiassa. Ja tässä on kysymys määrä enemmistöstä eh, nimenhuutoäänestyksessä, joka on alkanut. Ja Äänestys on päättynyt. 673 ääntä, 654 puolesta, 4 vastaan 15 tyhjää, joten edustaja Haukin mietintö on hyväksytty. Hänelle siitä onnittelut myös Italian nimissä. Seuraavaksi yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti edustaja Bögen mietintö Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto. Tässäkin on kysymys määräenemmistöstä ja nimenhuutoäänestyksestä, joten äänestys on alkanut. Ja päättynyt. 677 ääntä, 598 puolesta, 49 vastaan, 30 tyhjää. Joten onnittelut edustaja Bögelle, eli hänen mietintönsä on hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Wallisin mietintö Marek Sivietsin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 671 äänestä, ääntä, 639 puolesta, 17 vastaan, 15 tyhjää. Joten edustajavuolisin mietintö on hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Koelion mietintö arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen valvontaa varten. Tarkistuksia ei ole, joten tästä äänestetään ja äänestys on alkanut. Tästä ei ole siis tarkistuksia. Äänestys on alkanut ja päättynyt.